Yksilön äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat, tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alkuun. Ja jos teillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin